esityslistan, jonka puheenjohtajakokous on esityslistan 149 artiklan mukaisesti hyväksynyt ja esityslista luonnos on jaettu. Ja ryhmien kanssa keskusteltua niin ehdotan seuraavia muutoksia esityslistaan. Ensinnäkin äänestyksen jälkeen meillä on neuvoston ja komission julkilausumat EU-tuomioistuimen tuomiosta Yhdysvaltain Safe Harbor-päätöksestä. Lisäksi talousasian ja budjettiasian valiokunnat ovat hyväksyneet kaksi ehdokasta Esir, Esirin toimitusjohtajaksi ja varatoimitusjohtajaksi. Ja näistä tehtävistä äänestetään tänään äänestysaikana ja siksi istuntoa pidennetään kello 11 asti illalla, kello 23. Vastustaako kukaan? Jos kukaan ei vastusta, niin sitten esityslista on hyväksytty näillä muutoksilla. Oikeudellisten asian valiokunta on hyväksynyt seuraavan mietinnön koskien koskemattomuutta, eli Zviefkan mietintö, ja esityslistan mukaisesti tämä sitä asiasta äänestetään tänään muiden äänestysten mukana. Ja olen saanut seuraavat pyynnöt. EPP on pyytänyt, että kun meillä on neuvoston ja komission julkilausumat tästä Safe Harbor-päätöksestä, että keskustelu päätetään Mm, julkilausumalla tästä julkilausumasta äänestettäisiin sitten lokakuun kolmannessa täysistunnossa. Ja tätä äh, ehdotusta voi nyt perustella Hela González Pons. Gracias, presidente. En efecto, el Grupo Parlamentario Popular solicita... Herra puhemies, Euroopan kansanpuolue pyytää keskustelua Safe Harbor-sopimukseen liittyen ja että seuraavassa täysistunnossa aiheesta hyväksytään päätöslauselma. Me olemme panneet merkille, etteivät meidän tietomme olekaan niin suojattu kuin haluaisimme, ja tästäpä syystä pyydämme pikaista selvitystä komission puolelta – ja laatii aiheeseen liittyvän tekstin, jotta pääsemme tästä umpikujasta ulos. Kiitoksia. Herr González Pons, eine Aussprache Kiitoksia, herra González Pons. Keskusteluhan meillä on. Meillä on komission neuvoston julkilausuma. Nyt on kyse vain tästä päätöslauselmasta. Siis pyyntö on ainoastaan se, että seuraavassa Strasbourgin täysistunnossa äänestettäisiin päätöslauselmasta. Haluaako joku puhua tämän ehdotuksen puolesta? Kollega Holmeier. Herra puhemies, arvon kollegat. Me olemme varmaankin kaikki samaa mieltä sen suhteen, että Euroopan unionin tuomioistuimen päätös Safe Harbor-sopimuksen kumoamisesta on huomattava päätös komissio on parlamentin painostuksen myötä vahvistanut painostustaan myöskin komission suuntaan ja sanonut, että Safe Harbor ei tarjoa riittäviä takeita tietosuojan varmistamiseksi, mutta on yhtä lailla tärkeää jatkaa tätä työtä jatkossakin ja saada aikaiseksi yhteinen päätöslauselma, jotta me yhtäältä esitämme omat näkemyksemme asiasta ja toisaalta taas yhdessä komission kanssa yritämme mitä pikimmiten löytää järkevän yhteistyön yhdysvaltalaisten kanssa ja samalla varmistaa tietojen turvallisen liikkumisen Euroopasta Yhdysvaltoihin ja Yhdysvalloista Eurooppaan. Kiitoksia. Alkoi joku vastustaa tätä ehdotusta? Edustaja Herra puhemies, tämä tuomioistuimen päätös Safe Harboriin liittyen oli tärkeä päätös ja on hienoa, että EPP on aina sanonut näin. Minä olen kyllä kuullut jotain muuta joskus aikaisemmin. Mitä päätöslauselmaan tulee, niin parlamentti on jo vuosien ajan selkeästi ottanut kantaa Safe Harboriin. Me olemme sanoneet, että tiedot eivät ole turvassa tämän sopimuksen myötä. Ja meidän ei tarvitse vahvistaa tätä kantaa. Pallo on nyt selkeästi komission kenttäpuoliskolla. Nyt komission on sanottava, miten se aikoo käsitellä tätä asiaa. Se ei voi sanoa, että jatketaan samaan malliin. Nyt tarvitaan uutta ehdotusta ja sitten me voimme sitä lähteä käsittelemään. Kiitoksia. Okei, okay, meine Damen und Herren, Hyvä on. Hyvät naiset ja herrat, sitten äänestetään kollega Gonzales Ponsin ehdotuksesta puolesta. Vastaan. Vaikuttaapa siltä, että se on hylätty. Hyvä on. Sitten tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Minä kysyn vielä kerran, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty. Yhdistyneen vasemmiston ryhmä on pyytänyt lausuntoa tuo, varapuheenjohtajalta ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealta edustajalta. Tämä koskee Turkin tilannetta ja hyökkäystä viattomia ihmisiä kohtaan mielenosoituksessa. Herra Hatsi Georgiou, te voitte puhua tästä ehdotuksesta. Kiitos kollegat. Olisi suuri virhe, jos emme tässä täysistunnossa puutu nyt tähän naapuruuspolitiikkaan. Meillä on suuri määrä ihmisiä, jotka ovat kuolleet ja näin monen kuoleman jälkeen viime kuukausina, viime viikkoina meidän tulee tarkastella tätä asiaa hyvin syvällisesti ja hyvin kiireellisesti tänään. Tämä keskustelu olisi meidän kaikkien hyväksi, hyvät kollegat, sillä meitä uhkaa kaos. Tälle asialle on nyt tehtävä jotakin. Meidän täytyy ilmaista solidaarisuutemme turkkilaisia kohtaan. Ja jos emme tähän pysty, niin se on hyvin vakava merkki, eli syvällistä keskustelua tarvitaan. Arabikevään jälkeen keskusteltiin, eikä nyt ainakaan haluta nähdä mitään turkkilaista kevättä. Kiitoksia. Haluaisiko puhua joku tämän, e-, joku tämän ehdotuksen puolesta? Haluaako joku vastustaa ehdotusta? Sitten äänestämme ehdotuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ehdotus on hylätty. Sitten siirrymme seuraavan kohtaan esityslistalla. Kyseessä on Eurooppa